Hyvät kollegat, minä haluaisin aloittaa tämän kokouksen. No niin, voisitteko istutua paikoillenne ja lopettaa puheet nyt? Siihen haluaisin nyt kertoa koordinaattoreiden tekemistä päätöksistä, joita siis tehtiin eilen. Lausuntojen ja mietintöjen jakaminen koordinaattorit päättivät ehdottaa lausuntoluonnoksia seuraaviin mietintöihin. Eurooppalainen poliittisen koordinoinnin seurantajakso, tämä oli Aldelle, no sitten nämä uudet työpaikat, sosialistit ja demokraatit saivat sen, ö, resurssit ja Eurooppa, ja demokraatit. no sitten vihreä kirja liittyen haasteisiin, EUn tutkimuksen ja innovaation asiakirja tämä oli EPPlle. No sitten ulkoiset tutkimukset, koordinaattorit päättivät kahdesta sellaisesta yhtä ehdotti Alden ryhmä. Tämä liittyy rakennerahastojen hakuihin, hakumenettelyihin ja sitten vihreiden ehdottama, joka liittyy uusiutuvan energiamuodon innovaatioihin. No sitten me kävimme ensimmäistä keskustelua oma aloite mietinnöistä. Me äänestimme useista mietinnöistä tällä kertaa huhtikuussa ja koordinaattorit keskustelivat. Me aloitimme siis keskustelun tulevista oma-aloitemietinnöistä aikaisemman sopimuksen mukaan päätettiin, että vihreiden, vihreillä olisi mahdollisuus ehdottaa aihepiiriä kaikkein lähemmille sloteille mihin tahansa mietintöön. Ja me myöskin sovimme, että jatkamme keskusteluja ja pohdintoja vihreiden tekemään ehdotukseen liittyen. Tämä liittyy aluepolitiikan liittymisestä EUn välimeristrategiaan. Me myöskin päätimme, että koordinaattorit tässä myöskin kertovat sihteeristölle mahdollisia muita oma-aloitemietinnön aiheita. Sitten me kävimme myöskin ensimmäistä keskustelua avoimien ovien päivästä. Me päätimme muun muassa avaus kokouksen muodostaa Euroopan parlamentin ja regi-valiokunnan roolista tämän vuoden avoimien ovien päivänä. Me myöskin koordinaattorina päätimme antamaan puheenjohtajalle mandaatin jatkamaan neuvotteluja komission ja alueiden komitean kanssa, jotta Euroopan parlamentti saataisiin entistä enemmän mukaan töihin. No kollegat, te, jotka nyt haluatte puhua, niin voisitteko hoitaa keskustelunne ulkopuolella, varsinkin jos ette ole tämän valiokunnan jäseniä. Anteeksi, sinä nainen vaaleanpunaisessa puserossa. Nyt haluaisin tämän ensimmäisen tietopaketin tässä päättää liittyen koordinaattoreiden tekemiin päätöksiin. Ja haluaisin nyt siirtyä sitten ensimmäiseen kohtaan esityslistallamme. Te muistatte, että me vaihdoimme paik- näiden kohtien 11 ja 10 paikkaa koska Rova Balzani teki, esitti tällaisen pyynnön, hän tulee myöhemmin paikalle. Näin ollen me aloitamme liittyen lausuntoluonnoksen käsittelyyn. Minä itse valmistelen kyseistä luonnosta tämän aihe on asetuksen muuttaminen liittyen Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmään Euroopan unionissa 2010-2011 ISA-tilinpitojärjestelmä on tässä kyseessä. Ja haluaisin nyt tässä kertoa teille, että kyseinen asetus muutetaan, koska tilanne on muuttunut. Se ilmapiiri, missä me toimimme, ja jotta voimme ymmärtää ja ohjelmoida tulevaisuutta paremmin, meidän täytyy sopeuttaa tilinpitojärjestelmät myöskin niihin. Meillä on tämä Euroopan komission esitys ja tämä liittyy useisiin tekijöihin. Tämä esitys liittyy esimerkiksi yhteisten standardien ja määritelmien metodologiaan ja myöskin tilinpitojärjestelmään. Ja meidän haasteemme tässä on ollut se, että että edellytämme jäsenvaltioita edistystä alueellisten tilinpitojärjestelmien tilastoinnissa. Ja tästä syystä me ehdotammekin tarkistusta, joten pyysimme uutta tietoa, joka sisältäisi myöskin esimerkiksi julkisten menojen tiedot alueellisella tasolla. Joten tämä tarkistus on tekninen luonteeltaan, mutta sillä on myöskin hyvin tärkeä sisällöllinen merkitys, koska se tarkoittaisi myöskin lisäedistystä tässä asiassa. Meillä on sellainen tilanne, missä jäsenvaltiot kieltäytyvät tätä tietomääräystä soveltamaan ja tämä tietysti myöskin edellyttää hyvin paljon määrärahoja ja jäsenvaltiolla ei ole näitä käytettävissä tällä hetkellä. Meidän tavoitteemme on se, että me emme halua ainoastaan hyväksyä tätä tässä valiokunnassa, vaan tarkoituksemme on myöskin se, että talous- ja raha-asianvaliokunta, joka on vastuuvaliokunta tässä asiassa, että hekin ottavat tämän mukaan. Joten pyytäisin, että kaikki, jotka myöskin osallistuvat keskusteluun jatkossa tästä asiasta, niin että ottavat huomioon sen, mistä me päätämme tässä valiokunnassa. Nyt tässä tämä johdannosta. Ovatko varjoesittelijät tällä paikalla? Niin, olkaa hyvä. Puheenvuoro on teidän. Thank you, uh, Chair. I'll take the floor uh, very François Alfonsi. François Alfonsi, haluatko käyttää myöskin puheenvuoron? Haluatteko käyttää puheenvuoron myös? Minä olin nyt vain eh, tuolla etsiskelemässä muistiinpanojani. No kyllä, tämä käy meille. Tässä on muutamia hyvin teknisiä asioita, joihin puutumme tarkistuksiin, mutta muuten toivon, että tämä hyväksyttäisiin. Thank you very much. We have... Kiitoksia oikein paljon. Täällä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Minä haluaisin vain kommentoida tätä julkista velkaa aluetasolla, koska ne, jotka seuraavat keskustelua liittyen julkisiin velkoihin, voivat kuulla, että monissa jäsenvaltioissa kiinnitetään huomiota siihen, että julkinen velka on kasvanut alue- ja paikallistasolla. Ja tätä pidetään toisinaan kielteisenä sitä, että paikallisviranomaiset toimivat vastuuttomasti, mutta tämä on oikeastaan aivan päinvastainen tilalle, tilanne. Kun ajatellaan eh, Euroopan valtioiden tilannetta viime vuosina, olette varmasti huomanneet, että eh, kompetenssit ovat kasvaneet, kun ajatellaan julkista sijoittamista eh, paikallisen aluetasolla. Tämä tietysti tarkoittaa sitä, että Mm, näitä sijoituksia nyt sitten täytäntöönpanaan ja 65 prosenttia julkista invenoinnista Euroopassa täytäntöönpannaan alue- ja paikallistasolla. Eli luonnollisella tavalla se, mikä tapahtui kansallisella tasolla, tapahtuukin nyt alueellisella ja paikallisella tasolla. Joten meillä on nyt velvollisuutena myöskin katsoa syitä tälle, eikä hyväksyä sitä tulkintaa, että tämä on ainoastaan kielteinen kehityskulku, kun ajatellaan julkista ja paikallishallintotasoa. Eli jos nyt ei tähän kohtaan ole muita puheenvuoropyyntöjä, niin tarkistusten jättämisen määräaika olisi 24. maaliskuuta kello 12. 24. maaliskuuta, tämä on siis ensi torstaina kello 12. Näin olemme käsitelleet sitten kohdan 11 esityslistalla ja pääsemme sitten Laslo Surjanin parlamentin kanta vuoden 2012 talousarvioesitykseen. Toivon, että Rova Baltsaani tulee tässä sillä välin paikalle ja kuulemme sitten hänenkin panostuksensa tähän asiaan. Mutta luulenpa Laslo, että voimme nyt aloittaa sinun esitykselläsi. Köszönöm, elnök asszony. E, valójában... Kiitos puheenjohtaja. Tosiaankin tämä asia on varsin kummallinen, koska tämän asian merkitys tekstillä, tämän päivän teksti on hyvin merkittävä, mutta valitettavasti itse esittelijä ei ole paikalla. Joka tapauksessa on syytä tehdä tästä muutamia alustavia kommentteja. Niin, ja tästä 2012 talousarviosta johdonmukaisen asiakirjan aikaansaaminen on huomattavasti hankalampaa kuin tämän vuoden asiakirjan aikaansaaminen. Parlamentin ja neuvoston väliset näkemyserot ovat hyvin vahvasti toisistaan erillään. Joka tapauksessa tässä nyt esitetään alustavia kantoja ennako, ennat, ennakoivia ja tiettyjen jäsenvaltioiden kantoja, jotka, jotka ikään kuin sitten vaativat loppu, muiden jäsenvaltioiden käyttävän niitä viitearvoinaan. Eli ennen kuin me puhumme mistään prosenttiluvusta, mistään kiintiöstä, mistään hankkeesta, itsessään on jo olemassa sellaisia valtioita, jotka ovat ikään kuin talousarvioprojektista eh, ennakoineet tiettyjä lopputuloksia. Ja tämä vie meidän toimivaltaamme tietysti sitten pois, vaikka me olemmekin talousarvioasioissa selkeä viranomainen. Me olemme ikään kuin nyt, meitä ikään kuin kiristetään ja meidät on ajettu nyt nurkkaan. Näin ollen Euroopan kansalaisia tyydyttävän talousarvion sijaan me joudumme nyt jäämään kaikenlaisiin keskusteluihin jumiin, joiden pohjalta kuitenkaan emme pääse puusta pitkälle emmekä saa aikaiseksi juuri minkäänlaisia muutoksia. Tässä erityisesti keskustelemme nyt siitä, että niistä, näistä erityismenoista ja erityisintresseistä. Näiden erityisintressien ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa suurimpaan osaan Euroopan kansalaisia kohesiopolitiikasta hyötyjiä on tietysti huomattavat määrät ja olemmekin jo havainneet, että erityisesti haluttaisiin kiinnittää huomiota varsinkin aluekehitykseen enemmän kuin muihin kysymyksiin. Tähän, tähän prosessiin tosin täytyy ottaa mukaan kaikki mahdolliset unionialueet ja näissä olosuhteissa täytyy pitää kieli keskellä suuta, koska ne kappaleet tässä talousarviossa, jotka mahdollistavat koheesiopolitiikan jatkuvuuden, täytyy muistaa että ne pysyvät elinvoimaisina eivätkä joudu rahan säästämisen ja vyön kiristämisen uhriksi. Näin myös minä samoin kuin koko valiokuntamme haluaa olla vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikka kohesiopolitiikan pitäisi kulkea kriisan vaikutusten, kriisivaikutusten rinnalla – eikä niinkään vahingoittaa veronmaksajien verojen käytön mahdollisuuksia. Tässä on tietysti huomattavia vaikeuksia meidän tiellämme, jotka liittyvät budjettiongelmiin ja meidän keskusteluimme keskustelujemme ytimeen ja tämä on nimenomaan tuo täytäntöönpanokysymys. Meillä on nyt hyvin hankala tilanne neuvoston kanssa, koska neuvosto ikään kuin haluaa meille sanoa, että jatkuvasti täältä vain pyydetään lisää rahaa ja lisää, lisää kustannuksia tulee, vaikka jäsenvaltioiden maksukyky ei ole riittävä, eivätkä jäsenvaltiot pysty käyttämään koheesiopolitiikan varoja järkevästi ja näin täytyy uudelleen jakaa näitä koheesiopolitiikan politiikan varoja. Eli tämä on tehotonta. Meidän täytyy tämä ristiriita jollain tavalla pystyä ratkaisemaan ja minä olisin kovasti iloinen, jos ratkaisu onnistuisi sen kautta, että me saisimme vähän vaatimattomamman budjetin aikaisemmaksi mutta myös löytäisimme mahdollisuuksia niiden rahojen käyttötasoon, joita jäsenvaltioille on annettu. Eli että nämä varat käytettäisiin järkevämmin ja kokonaisvaltaisemmin jäsenvaltioissa, eikä niitä jäisi käyttämättä. Näin siis vuonna 2012 meillä on huomattavat, vaka, huomattavan vakavat haasteet edessämme, koska on valtavat määrät erilaisia hankkeita, jotka tulevat loppuvaiheeseensa ja joista sitten saadaan vastauksia jäsenvaltioilta. Ja meidän tuleekin innostaa jäsenvaltioita käyttämään, käyttämään rahoja järkevämmin ja kokonaisvaltaisemmin kaikkia niitä varoja, joita täältä niille uhrataan. Ehkä tähän täytyisi nyt tehdä meidänkin valiokuntamme oma julistus. Ja meidän täytyy joka tapauksessa tukea myös niitä rahoitusvälineitä ja elementtejä, joita on tähän asti ollut voimassa meidän ei tule unohtaa sitä, että viime vuonna olimme sellaisessa tilanteessa, jossa pystyimme kuitenkin tukemaan komission hankkeita. Meidän tosin täytyy komissio, täytyi komission kanssa puolustaa kantaa neuvostossa ja olemme onnistuneet asiassa aika hyvin. Ja näin sitten, kun ensimmäinen teksti uudesta talousarviosta sitten julkaistaan ja tulee meidän käsittelyymme, niin toivon, että tähän lausuntoluonnokseen voitaisiin liittää myös tietynlainen yhteenveto siitä, mitä tämä valiokunta ja koko parlamentti on saanut aikaiseksi edeltävän budjettikauden toteuttamisessa. Minä uskoisin, että on olemassa hyviä, hyvät aikeet täällä meidän keskuudessamme näin toimia. Ja tietänette, että talousarviovaliokunta on laatinut suuntaviiva-asiakirjan yleisen suuntaa antavan asiakirjan vuoden 2012 talousarvioksi. Ja jos tuota tekstiä sitten käytte lukemaan, niin voitte havaita sieltä, että ei juurikaan, tai oikeastaan voisin sanoa, että ei alkuunkaan puhuta aluekehityspolitiikasta tuossa tekstissä. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että talousarviovaliokunta olisi koko tyystin unohtanut koesiopolitiikan omassa tekstissään. Pikemminkin kyse on siitä, että tässä on ollut, on esittelijä tehnyt oman valintansa käsitellä asioita ainoastaan yleisellä tasolla. Minä olen tehnyt muutamia tarkistuksia tähän talousarviovaliokunnan omaan tekstiin, mutta olen kuitenkin hyväksynyt yleisesti ottaen sen perusajatuksen, jonka pohjalle esittelijä on omat tekstinsä pohjannut ja näin sitten muut asiaan kuuluvat valiokunnat täydentävät tätä tekstiä myöhemmässä vaiheessa. Näin ollen minusta on syytä kuulla meidänkin, mikä on esittelijän kanta. Ja mikäli esittelijä itse sitten voisi meille tulla esittelemään omia kommenttejaan ja ajatuksiaan. Nyt maaliskuussa tänä vuonna. Meidän täytyy eritoten korostaa sitä tosiasiaa, että meitä kiinnostaa aluekehityspolitiikka, joka on järkevää ja johdonmukaista ja kestävää. Ja tämä tarkoittaa sitten itse luvuissa monta muuta asiaa, mutta me varmasti saamme nämä luvut selville vasta lopullisen tekstin ilmestyessä. Olenkin jo sanonut, että meillä olemme saaneet tällaisia jarruttavia merkkejä neuvostosta hälyttäviä merkkejä neuvostosta, mutta, täl, mutta tällaisia merkkejä on havaittavissa myös komission riveissä, kun komissio keskustelee tällä erää kappaleesta viisi, ja komissio on siinä mielessä ainoastaan yhden prosentin kasvun kannalla. Jos mietimme tämän hetken hinnan nousun vaihtoa, niin tämä tarkoittaa sitä, että rahapaketin määrä pienenee huomattavasti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kohesiopolitiikka ei joudu varsinaisesti kärsimään tästä kappaleen viisi muutoksista, koska kappale viisi käsittelee lähinnä hallinnollisia kuluja. Mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että olisi olemassa tällainen selvä suuntaus neuvoston varojen kiristämisen yhteydessä mennä samaan suuntaan itse kaikissa politiikan aloissa ja komissio näyttäisi tähän suuntaan myös olevan menossa. Ja minä itse uskoisin, että näiden suuntien estäminen ei nyt sinänsä ole meidän tehtävämme, koska se ei kuulu sinänsä meidän alamme, mutta meidän täytyy joka tapauksessa muistaa, että meidän on näkemyksemme esitettävä tästäkin, koska se vaikuttaa kauttarantain myös kohesiopolitiikkaamme. Meidän erikoisalamme tässä valiokunnassa liittyy siihen, että meidän täytyy muistuttaa, että nyt aluekehityspolitiikkaa on jätetty liian mitättömään osaan ja täten sanoisin, että en me ihan tarkkaan usko, että varojen pihtaaminen auttaa reaalitalouteen välttämättä ollenkaan me voimme tehdä pikemminkin pahaa kuin hyvää kiristäessämme rahahanoja tietyissä talousarvion kappaleissa. Mielestäni nyt ja pääluokissa mielestäni esittelijä nyt varmasti on päässyt jyvälle tässä, tästäkin asiasta, mutta nyt me ei varmaankaan jatkaa, vaan annamme puheenvuoron niille, joilla on ehkä enemmän sanottavaa. Kiitoksia oikein paljon Laslo. Haluaisin vain vahvistaa kanssasi, että minä olen ymmärtänyt niin, että Regin täytyy tänään tehdä päätös siitä, että me tarjoamme tätä lausuntoa liittyen trilogin mandaattia vuoden 2012 budjettiluonnokseen. Sinä et maininnut tätä, mutta tarkoituksesi on, että me teemme päätöksen siitä, että me tarjoamme tätä lausuntoa. Onko näin? Madam Chair, eh, Kiitoksia oikein paljon tästä selvityksestä. Minä haluaisin vain lisätä tähän, että on muita valiokuntia, jotka tekevät näitä lausuntoja. Libe, Itre, Inta, Envi, Empl, Deve, budjettivalvonta ja Agri. Tässä yksi lisäargumentti tähän sinun argumenttisi, että miksi näin tulisi tehdä. Minä ymmärsin, että Rova Balzani on täällä paikalla – Joten haluaisimme nyt kuulla teiltä kantanne liittyen kaikkeen, mitä nyt haluatte tässä jakaa meidän kanssamme. Buongiorno a tutti. Ehm, grazie per questo incontro. Hyvää päivää teille kaikille ja kiitokset tästä mahdollisuudesta tänne saapua ja tänne tulinkin nyt koska toivon, että ja tiedän, että tämä asia on erittäin tärkeä tässä ryhmässä. Me olemme jo viime vuonna keskustelleet tästä asiasta ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon yhteydessä yksinkertaistaneet budjettijärjestelmää. Me käymme ainoastaan yhden lukukerran tästä läpi. Tämä asia on tietysti hyvin monimutkainen, mutta viime vuonna me saimme jo havaita, kuinka vaikeaa oli saada aikaiseksi viranomaisten, budjettiviranomaisten välillä yhteinen kanta ja tasapaino, ja siihen meidän nyt sitten täytyy pyrkiä taas tänäkin vuonna. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että nyt heti alkumetreiltä lähtien vaikka tämä budjettihanke saattaa viedä nyt koko vuoden ja viedä nyt sitten kaiken energiamme tämän vuoden aikana, niin on syytä tästä alusta asti sanoa, että täytyy ottaa valiokunnat mukaan tähän talousarvioiden etusijakysymysten määrittelemiseen. Etusijakysymykset, jotka vuodeksi 2011 saatiin tuon 2020 strategian suurten hankkeiden sisällä määriteltyä ja 2020 strategian sisällä sanottiin, että parlamentti, parlamentti hyväksyessään nämä tärkeimmät tekstit myös sitten keskittyy niihin kohtiin, jotka ovat meille tärkeimpiä. Ja tässä nyt erityisesti puhutaan tietyistä tavoitteista, varsinkin tänä kriisin aikana ja kriisin jälkeisenä aikana on hyvin hankala nyt saada aikaan tätä koko talousarviota ja myös tulevina vuosina tämä ongelmakenttä on samanlainen. Me joka tapauksessa tarvitsemme tämän strategian sisään selvät budjettisuuntaviivat ja meidän täytyy osallistua yhdessä tähän työhön, eli puhua asiasta sekä talousarviovaliokunnassa että myös valiokunnissa, jotka ovat toimivaltaisia näissä kysymyksissä ja jotka tietävät, mitkä ovat ne tärkeimmät hankkeet ja tärkeimmät kohdat, joihin varoja tarvitaan. Ja teidän valiokuntanne nimenomaan on yksi näistä oman toimivaltansa sisällä. Ja, ja tietysti teidän valiokuntanne on kiinnostunut koko talousarviosta, ei pelkästään nyt ihan pelkästään talousarviosta sinänsä kohesiorahastojen ja rakennerahastojen kautta, koska tämähän vie osan, suuren osan budjetista, mutta myös siitä syystä, että teidän valiokuntanne toimivaltaan kuuluu politiikkoja, jotka liittyvät suoraan unionin itse identiteettiin. Totta kai on olemassa hyvin hankalia kysymyksiä maksuasioissa ja niin poispäin Viime vuonna vuoden lopussa jouduttiin nostamaan näitä määrärahoja tiettyihin haasteisiin vastataksemme, koska jotkut ohjelmat etenivät hitaammin kuin oli ajateltu. Ja näin tänä vuonna ja sitten tulevina vuosina toivottavasti pystytään pitämään tästä vauhdista kiinni. Joka tapauksessa nyt tässä komiteassa Euroopan unionin talousarvion ja eri jäsenvaltioiden talousarvioiden välille pyritään löytämään tiettyä yhdenmukaisuutta. Nyt ollaan aloitettu tämä eurooppalainen talouden seurantakausi, jonka pohjalta täytyisi tätä taloutta saada paljon vahvemmaksi ja valvoa taloutta paremmin. Ja minä olenkin nyt tehnyt tämän ehdotukseni nyt kun täytyy unionin talous kautta järkevämmin ohjailla ja uskoisin, että nyt olisi paljon konkreettisemmat mahdollisuudet ja paremmat mahdollisuudet miettiä, miten voidaan Euroopan unionin budjetteja ja jäsenvaltioiden budjettia tasapainottaa keskenään. Ja tämä siitä syystä, että on jo muutettu niitä asetuksia, joiden pohjalta saadaan täydentävyyttä paljon enemmän kaikkien välineiden välille ja voidaan näin bruttokansantuotettakin paremmin sitten ennustaa. Tämä liittyy kansalliseen valvontaan ja sitten ja ohjelmointiin ja myös unionitasoiseen ohjelmointiin. Ja tässä valiokunnassa voidaan toimia paljon konkreettisemmin ja arvioidummin ja mitattavammin, koska tässä puhutaan selvien ohjelmien ähm, järkevästä toteuttamisesta. Ja tämä kaikki liittyy siihen, että budjetti kysymys, jos sitä käsitellään täällä erityisvaliokunnissa, niin voi saada käsiteltäväkseen paljon kiinnostavampia asioita ja kohdennetumpia asioita ja sitten voimme löytää järkeviä ratkaisuja näihin asioihin. Tämä on erityisesti merkittävää, mikäli me haluamme tätä lisäarvoa tuoda näihin teksteihin ja jos me haluamme juuri ohjelmoida tätä budjettiamme oikealla tavalla. Näin meidän täytyy nyt jo ryhtyä miettimään talousarviota näin varhaisessa vaiheessa eri valiokunnissa käydä täsmällistä yksityiskohtaista keskustelua ja meidän tulee välittömästi alkaa aloittaa se sen etsiminen, mitkä ovat meidän prioriteettejamme meidän täytyy pyrkiä myös vaikuttamaan näihin varsinaisiin poliittisiin valintoihin ja löytämään selvät avaimet näihin kysymyksiin, koska tässä on kyse erilaisista pilottiprojekteista, joihin me tarvitsemme parlamentin kannan tarkistusten kautta. Ja myös näihin lukuihin me tarvitsemme kannan. Nyt päätän kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Minä haluaisin nyt avata keskustelun. Derek Von on varjoesittelijä sosiaalisten ja demokraattien puolestaan. Derek, annan puheenvuoron sinulle. Uh, Kiitoksia Riikka. Manner haluaa puheenvuoron vai? Niin siis, haluat puhua? Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti muutama kommentti. Ensinnäkin haluan kiittää budjetin esittelijää, että olette saapuneet tänne paikalle erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Oikeastaan on helppo yhtyä siihen jo, mitä kollega Surjan ensimmäisessä puheenvuorossaan toi esille. Koheesiopolitiikka on hyvin tärkeä, tärkein osa ja Sen takia on hyvin tärkeää, että me pystymme myös takaamaan vahvan rahoituksen sille. Aivan kuin Derek tuossa äsken mainitsi, niin koheesiopolitiikka on nimenomaan se politiikan sektori, joka näkyy sinne ruohonjuuritasolle, näkyy ihmisille ja sitä kautta myös pystymme, pystymme tuomaan Euroopan unionin vaikutuksia aivan sinne ruohonjuuritasolle tasolle. on tärkeää tosiaan että me kuljetamme tämän koheesiopolitiikan näiden kriisin vaikutusten rinnalla hyvin vahvasti. on tärkeää että panostamme entistä enemmän myös kaksituhatta kaksitoista tuloksellisuuteen ja pyrimme karsimaan näitä väärinkäytöksiä mitä on ollut koska on aivan selvää että ne luovat hyvin vahvan ristiriidan koko koheesiopolitiikan ylle ja toisaalta, toisaalta vaikeuttavat meidän perusteluja suhteessa vahvaan koheesiopolitiikan rahoitukseen. Myös jatkuvuutta koheesiopolitiikan osalta ja näiden projektien osalta olisi entistä enemmän korostettava ja ohjattava rahoja nimenomaan siihen suuntaan. Mitä tulee sitten tähän regin lausuntoon, niin mielestäni on erityisen tärkeää, että me myös valiokuntana laadimme lausunnon näitä trilogineuvotteluja varten. Thank you, François. You would like to speak? Kiitos. Haluatko sinä käyttää puheenvuoron? Nous sommes, euh, pour notre groupe... Kiitoksia, Ivar Godmanis. Uh, niin, vakavasti ottaen meidän täytyy määritellä kantamme tässä. Katsotaan budjettia. viiden miljardin, miljardin kasvu on koheesiossa. No, tämä viisitoista prosenttia ei ole mitään muuta kasvua, siis muuten nolla prosenttia plus viisi prosenttia. Meidän täytyy nyt tätä vauhtia myöskin määritellyt. No 2010 kohesiossa kasvu oli 10 prosenttia. No nyt meillä on 15 prosentin kasvutavoite ja 2012 me, meidän täytyy pitää kiinni 15 tai myöskin päästä enempään. Katsotaan esimerkiksi eilistä toiven mietintöä 25.1 sosiaalirahastoissa 25 prosenttia on ennätys. Kaikki ovat paljon alhaisempia. Jos me haluamme pitää kiinni monivuotisesta rahoituskehyksestä kohesiopolitiikassa, meidän täytyy pitää myöskin vauhdista kiinni, kun ajatellaan rahojen alkointia. Meidän täytyy tätä asiaa puolustaa. Me totesimme, että absorptio on hyvin vähäistä ja emme voi tästä syystä allokoida rahaa, joten meidän täytyy nyt kirjoittaa tämä paperi, josta Laslo puhui. No miksi? yksinkertaisesta syystä. Meidän täytyy puolustaa sitä, että koheesiopolitiikka on ainoa Agrin ohella, jossa meillä on kolme tasoa. Auditointihallinto hallinto ja se, miten varoja miten niistä raportoidaan. Ei ole mitään muuta ohjelmaa, missä tämä rakenne on samanlainen. Joten tästä syystä rakennetta tarvitaan. No sitten toinen asia, jonka haluan ottaa esille, että todellakin nyt on aika kun ajatellaan valiokuntaa, jota Suurian tässä johtaa, valvontakomitea, siis sitä, että miten näitä rahoja käytetään. No kysymys on siitä, että kun nyt katsotaan, että minulla on tiedot ensimmäinen maaliskuuta, niin joulun jälkeen sitten mitään ei ole käytetty. Eli ensimmäiset kuukaudet ovat tyhjät, joten tästä syystä minä uskon, että emme voi tänä vuonna sallia sitä, että me olemme nukuksissa vuoden alussa, koska muuten me syytämme kaikkia siitä, että varoja käytetään, joten meidän tehtävämme on tärkeä ja vakava, jos me emme puolusta sitä. Niin voin antaa esimerkiksi esimerkin, että budjettivaliokunnassa edessä kokouksessa emme voi äänestää solidaarisuusrahaston rahoista, kun ajatellaan tulvia Puolassa, Tsekissä, koska ei ollut varoja, joita jäsenvaltiot olisivat antaneet reserviin 200 miljoonaa. Tämä on ongelma Eli tärkein tehtävä on tämä muuten edustaja ja varjoesittelijät joutuvat suuriin ongelmiin. Tästä syystä me tarvitsemmekin kaksi paperia. Kun ajatellaan suuntaviivoja, siitä, joita Rova Balsani on valmistellut, ja sitten kun budjetti tulee lukuina, me emme ole nähneet lukuja vielä. Komissio ei voinut antaa kyseistä asiakirjaa meille Surjanin mainitsemasta syystä. Kiitoksia. Kelly. Kiitoksia, Sean Kelly. Uh, thank you. Grazie, grazie presidente. No, velocemente. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti muutama kommentti. Minä olen miettinyt tätä asiaa pitkäänkin ja olen kuunnellut Francescan ajatuksia. Se oli hyvin hyödyllistä, koska näin me saimme sitten paremmin tietää näistä tärkeistä kysymyksistä talousarviosta ja talousarviopolitiikasta, missä mennään valiokuntiemme työstä erityisvaliokuntiemme työstä. Kohesiopolitiikka tässä yhteydessä on hyvin tärkeää. Kohesiopolitiikka on olennainen asia ja erityisesti tässä on kyse säästöistä samoin kuin alueidemme varojen käytöstä alueemme tarvitsevat näitä varoja. Ne ovat niille varsin, varsin tärkeitä. Ja tästä syystä mielestäni meidän täytyy miettiä tarkoin sitä, miten me nyt voimme sitten auttaa näihin varoihin pääsyä. Meidän täytyy täytyy kiinnittää tärkeästi huomiota, kovasti huomiota sääntöihin ja myös sääntöjen toteuttamiseen taataksemme sen, että on olemassa sellaisia mekanismeja, joiden pohjalta voidaan mm, näitä varoja järkevimmin mahdollisesti käyttää. Erityisesti kun nyt on tällaisia kriisin ajat, tai tällaiset kriisin ajat takana. Varsinkin nyt asia on hyvin merkittävä nopeasti täytyisi siis tarjota pääsy näihin, teksteihin, näihin varoihin. Kiitoksia Sofia Koni, mutta minä olen nyt sulkenut tämän listan. Tämä on siis viimeinen puhuja. Kiitos. Uh, uh, Kiitoksia. Laslo Surjan. Uh, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon, rouva puheenjohtaja. No minulle on nyt selvää, kun olen kuunnellut kaikkia varjoesittelijöiden ja koordinaattoreiden mielipiteitä, että näin on toivottu, että halutaan mietintö trilogia varten. Joten minä yritän sellaisen tehdä. No, nyt sitten yhteenvedonomaisesti minun puoleltani niin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä rako tai määrä, joka on budjetissa jäljellä joka vuosi, se, sen tendenssi on se, että se kasvaa, joten tilanne ei ole niin vaarallinen. Tässä on parannusta tapahtunut ja tämä voi olla sitten argumentti myöskin neuvoston suuntaan, kun neuvottelemme. Ja sitten toinen asia, jonka haluan mainita, on se, että päätöksenteko koheesiopolitiikassa siitä, miten varat käytetään, on jäsenvaltioiden käsissä. Tämä on hyvin desentralisoitu prosessi, mutta kun ajatellaan 2020 strategiaa, se antaa suuntaviivat jokaiselle jäsenvaltiolle siitä, miten näitä varoja käytetään – kun ajatellaan tätä strategiaa ja ensi vuoden budjettia, niin ei ole olemassa mitään erityistä rahoitusta tätä strategiaa varten, vaan tässä käytetään yksi b otsaketta joten me olemme tässä seuraavan vuoden budjetin matkassa ja tästä syystä meidän tulisi käyttää tätä valtaa ja mahdollisuutta – olisi ehkä mahdollisuutta myöskin tässä mennä yksityiskohtiin, mutta aika kuluu, joten minä päätän nyt tähän todeten, että me olemme siinä tilanteessa, että me voimme saada sellaisen sopimuksen aikaiseksi neuvoston kanssa, että jos koheesiopolitiikan rahoitus on riittävää, me tulemme tekemään kaikkemme sen eteen, että jäsenvaltiot käyttävät rahat järkevällä tavalla, me tulemme taistelemaan tulosten eteen. Tuloksia rahasta, tämä on se viesti, joka budjettivaliokunnassa ja koko parlamentissa on otettu esille. Ja sitten lopuksi painottaisin vielä budjettiesittelijän Francesca Balsanin läsnäoloa. Hän tekee hyvää työtä ja hän on jatkanut tätä neljän vuoden yhteistyötä erityisvaliokuntien kanssa. Budjettivaliokunta oli aikaisemmin riippumaton elin, joka ei ottanut huomioon muiden lausuntoja Viimeisten vuosien aikana esittelijät ovat halunneet enemmän yhteistyötä ja myöskin integroivat muiden valiokuntien työn ja olen erittäin iloinen voidessani tehdä työtä hänen kanssaan tähän, tämän suuntaisesti ja ja tuen häntä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia vielä Balzani hetken. Interventi, concordo. Paljon kiitoksia teille kaikille näistä kommenteista. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä kohesiopolitiikka puoli on meidän työtoiminnassamme toiminnassamme kaikista tärkein ja, ja sen pitää, se pitää linkittää selvästi talousarviomaksuihin ja täytyy muistaa, että meidän täytyy toimia totuudenmukaisesti. Eli ei pidä tehdä poik- vääriä poikkeuksia tähän tekstiin. Meidän täytyy pitää rakennepolitiikka ja kohesiopolitiikka sellaisenaan, että voidaan todellakin toteuttaa tuo talousarvio ja, olla, ja vältellä sitten aliarviointia, joiden pohjalta ei välttämättä pystytä toteuttamaan koko politiikkaa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin kaikkien puolesta kiittää teitä, että me olemme voineet käydä tällaista suoraa konsultointia ja että meillä on tällainen uusi kanava, jonka kautta voimme oman lausuntomme antaa. No, useimmat täällä tukivat sitä, että me tämän lausunto teemme ja Laslo me päätämme, että tällainen lausunto valmistellaan tässä valiokunnassa. Eli tästä täytyy sitten keskustella huhtikuussa ja äänestää toukokuussa, joten kyllä tässä aikapaineet ovat. Mutta haluaisin nyt päättää tämän kohdan käsittelyn ja ennen kuin siirrymme äänestykseen, niin kollegat haluaisin kertoa teille, saisinko huomionne sekunniksi tänne. Meillä on täällä huoneessa myöskin Quebecin kansa, kansalliskokouksen joukko täällä paikalla. Tervetuloa ja nyt sitten me siirrymme äänestämään. Meillä on hyvin monimutkainen äänestysjärjestelmä tänään. Meillä on hyvin paljon kompromisseja, mutta myöskin paljon tarkistuksia käsittelyssä. Me aloitamme kohdalla 12. Tämä on Georgios Stavrakakiksen mietintö. Tämä on EAKRn ja muiden rakennerahastojen tilanne ja tuleva synergia tehokkuuden lisäämiseksi. Ja kuten yleensä, niin haluaisin nyt ensin tarkistaa kanssanne, että korttinne toimivat, joten voisimme nyt ensin testata korttien toiminnan. Äänestys alkaa. jatkuu vielä odotamme, että kaikki pääsevät mukaan. E- emme voi päättää, koska uusia kortteja tulee lisää. Äänestys on päättynyt. 42 henkilöä, joilla on toimivat kortit. Me aloitamme suullisella tarkistuksella esittelijältä. Niin, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 8 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Tarkistus 11 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Niin, tässä oli sekannus. Eli 39 puolesta, joten hyvin myönteinen lopputulos 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on suullinen tarkistus ennen kohtaa 10. Me äänestämme puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus tai suullinen lisäys Kohta 11 ei vastustusta. Äänestämme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten siirrymme 13. 14 siis tässä on suullinen tarkistus. Me äänestämme siis tämän suullisen tarkistuksen myötä 13 siis puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hylätty, mutta tarkistetaan. 23 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy.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 35 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt meillä on työllisyysvaliokunnan ehdotuksia. Ehdotus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Lienee hylätty, mutta katsotaan uudestaan. Ehdotus 11 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 19 vastaan. Tämä on siis hyväksytty. Sitten 12 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 14 puolesta. 14 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 19. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 25 puolesta 7 vastaan hyväksytty. Nyt sitten 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt seuraavaksi budjettivaliokunnan ehdotukset neljä. Neljä ensimmäisenä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ehdotus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Koneäänestyksenä äänestys alkaa. Neljäkymmentäkolme puolesta yksi vastaan. Onnittelut. Tämä on hyväksytty. Now we, we go Seuraavaksi siirrymme äänestämään edustaja Miko Lasikin mietinnöstä. Niin. Olkaa hyvä. Um, ich, äh, will natürlich... Niin. En minä nyt halua, että tässä mitenkään tämä lykkääntyy. Minä puhuin juuri esittelijän kanssa siitä, että tarkistus 29 Femmiltä siitä äänestetään yhdessä kompromissi sen kanssa. Se voi olla tässä luettelossa mukana, mutta tässä on ikään kuin se raukeasi, mutta näin ei kuitenkaan ole, kun sisällön tarkistaa. Joten Mikko Lasic, esittelijä, hän on tästä aivan yhtä mieltä. Se on täällä äänestyslistalla neljä. Ja tässä sanotaan, että se raukeaisi, jos kompromissi C hyväksytään. Näin ei kuitenkaan ole. Haluan, että siitä äänestään, koska sitten kompromissi 10 tulee tässä sitten lisäyksenä mukaan. Äh, Tämä on sivulla neljä. Pyydän, että näin tehtäisiin. So what we can do, thank you Elisa. Kiitoksia Elisabeth. Joten kysymme nyt kollegoilta. Ni, niin, että siis vain äänestetään tästä. Kyse on siitä, että siitä äänestetään, ei siitä, että se ikään kuin raukeaisi automaattisesti. Ja sitten katsotaan, että hyväksytäänkö se vai ei. Uh, so that's also an option. Tämä on siis mahdollisuus. Niin, edustaja Nikolasic. conclude Niin. Niin siis me päätämme keskustelun. Ole hyvä. The voting list for the S&T, I would So, eh, others do not... Niin, muut eivät halua puhua. Joten esittelijä saa nyt minuutin puheenvuoron tässä. Madam President. Kiitoksia Miroslav. Ja minä toivon, että sinä voitat tämän äänestyksen. No niin, nyt me aloitamme. Ehdottaisin, siis meillä on 22 kompromissia. Voisimmeko äänestää näistä yhdessä? Ei, eli tämä siis on hylätty tämä yhdessä äänestäminen, joten aloitamme sitten kompromista yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta. Vastaan.

Eli me teemme nyt seuraavalla tavalla. Me äänestämme neljästä, yhdestä toista ja kahdeksasta ja muista sitten yhtenä ryhmänä. Joten kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksitoista. Niin, se oli siis yksitoista. Pitäisikö tämä toistaa? Ei. Eli 18 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja me olemme äänestäneet jo seuraavasta kahdesta, joten seuraavaksi nämä kaikki muut 3-22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 24, 20 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistamme 24. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 29 vastaan 14 puolesta, joten hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26, siihen on tehty suullinen tarkistus. Jos siihen ei ole mitään kantaa, me äänestämme tästä suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 26, näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta, 16 vastaan. 27 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 28 puolesta. Tarkistetaan. Tarkistetaan 27. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 30 vastaan 14 puolesta, joten hylätty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty minun mielestäni. Tarkistetaan. Tarkistamme 28. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 21 vastaan, joten hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistan tämän, jos sallitte. 29 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tämä on hylätty 28 vastaan, 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 suullinen tarkistus. Jos ei vastusteta, äänestämme tästä. Näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 suullisen tarkistuksen kanssa, jos sitä ei vastusteta, äänestämme näin muutettuna. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hylätty, mutta tarkistetaan. 69 äänestys alkaa. 2024 eli hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 myöskin muutettuna, jos ei vastaväitteitä, äänestämme muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 myöskin muutettuna, jos ei vastaväitteitä äänestämme 100 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 100 tarkistamme 100 sen näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tämä on hylätty 22 vastaan, 19 puolesta, 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 102 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 103 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme y-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 hylätty 23, 21 puolesta. Sitten budjettivaliokunnan lausunto ehdotus yksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan ehdotukset. Ehdotus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty johdanto-osa C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osa kappale D puolesta vastaan tämä täytynee tarkistaa. Johdanto-osa kappale D. Äänestys alkaa. Johdantosan kappale D. Äänestys päättyy. 21, tämä on hylätty. Nyt meillä on sitten kohta kohdalta äänestys, jota esittelijä on pyytänyt kolmessa osassa. Äänestämme ainoastaan ensimmäisestä ja toisesta osasta. Ainoastaan toisesta. Toinen osa siis. Tämä ykköskohta, ehdotus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi muutettuna, esittelijän muuttamana. Äänestämme tästä muutettuna. Kuusi siis puolesta vastaan tyhjää. Tämä lienee hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äh, hyväksytty, pahoittelee puheenjohtaja. Ei, anteeksi, voisimmeko tarkistaa? Ehdotus kahdeksan. Voisinko tarkistaa tämän koneellisesti? Äänestys on päättynyt. Tämä oli hylätty 32 vastaääntä yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljätoista Tässäkin on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 19 puolesta vastaan. Minä en tiedä. Tarkistetaan tämä 19. Äänestys alkaa. kolme vastaan, 22 puolesta, joten tämä on hylätty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 raukeaa, joten ympäristö, kansanterveys ja elintarviketurvallisuus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi kohta kohdalta äänestys. Äänestämme ainoastaan ensimmäistä osasta puolesta. Viitosen ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, kymmenen kymmenen äänestämme ensimmäisestä osasta. Tämä on kohta korrata äänestys puolesta. Kympin ykkösosa vastaan. Tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 puolesta vastaan. Tämä taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaan tämä 14. EPP on sitä mieltä, että jos he ovat vastaan, niin sen pitäisi olla hylätty. No ei se nyt aina mene näin. ikävä kyllä sanoisin. Tämä on hylätty 23.21. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi 17. Tämäkin on kohta kohdalta. Äänestämme ainoastaan ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre yksi kohta kohdalta äänestämme toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kakkonen kohta kohdalta äänestämme ainoastaan toisesta osasta. Siis kakkosen toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää. En tiedä. Tarkistamme viitosen. Hylätty yhden äänen turvin. Seuraavaksi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää tarkistamme yhdentoista. äänestys on alkanut hylätty 29 vasta ääntä 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan en tiedä. Tarkistetaanpa tämäkin 18. 18 siis äänestys alkaa. hylätty 23 vastaääntä, 21 puoltavaa. Sitten liikennevaliokunnan ykkösehdotus puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä, kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 12 puolesta. Niin, 12. Tässä on suullinen tarkistus, jos sitä ei vastusteta, äänestämme näin muutettuna, 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 14 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan. En tiedä, tarkistamme nopeasti 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 27.18. Nyt sitten koneäänestys koko tästä päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 vasta ääni. Tänään yksi on vasta mielialalla täällä. Niin, täysin hukassa. Toivottavasti se et ole sinä. Seuraavaksi siirrymme sitten Marie-Therese Sanchez-Smithin mietintöön tavoite kolme alueellisen yhteistyön haaste. Tämäkin on hyvin monimutkainen äänestys. Voimme aloittaa äänestyksen. Tarkistus yksi. Niin, kollegat, me siis äänestämme. Yksi. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi Siinä on suullinen tarkistus tehty tähän. Jos siitä ei vastusteta, äänestämme näin muutettuna viitos puolesta vastaan tyhjää Tämä lienee hyväksytty, jos kukaan ei protestoi. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 meillä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan. Tarkistetaan 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 vastaan 13. 18 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan Tyhjä, hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tämä näyttäisi olevan hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 28 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 31 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 32. Siinä on kohta kohdalta äänestys. Äänestämme ensimmäistä osasta puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56. Siinä on suullinen tarkistus. Jos sitä ei vastusteta, äänestämme näin muutettuna. 56 muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 kohta kohdalta. Äänestämme ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta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 hyväksytty, 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta, suullinen tarkistus tässä, ei vastustusta, äänestetään näin muutettuna, 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kaksi kohta kohdalta. Äänestämme ensimmäistä osasta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ka- kakkososa puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26. Meidän tarvitsee äänestää siitä. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minulle sanottiin, että meidän täytyisi äänestää myöskin 84. 84. Palaamme 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 101 puolesta, vastaan en tiedä, tarkistetaan 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty lailla enemmistöllä 33. 102 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 muutettuna joten jos ei vastusta tätä, äänestämme tästä muutettuna. seitsemän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 suullisesti muutettuna, jos ei vastusteta 134 muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 131 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 132 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuäänestys, äänestyksenä äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys on päättynyt. 45, yksi vasta ääni, tämä on hyväksytty. Onneksi olkoon. So now we go to... Now we go to the vote of... Uh, we, drop it uh, for the last one. Uh, we go to point 16, 16, Matula. So now we, we... Seuraavaksi siirrymme sitten edustaja Matulan lausunnon äänestykseen, koska edustaja Gaier on pyytänyt, että tätä lykätään tänne loppupäähän, joten ensiksi edustaja Matula Josif Matulan lausunto. Tämä on yksinkertainen. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tuossa kappaleet yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys ei vielä. Äänestys alkaa. Hyvät kollegat,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 niin, hyvät kollegat, äh, varsinkin koordinaattorit, voisitko kuunnella hetken tässä äänestyksessä ja mietinnössä, jos voisitte kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, että jos tarkistuksia 10 ja 32 eivät enää ole tässä yhteydessä toissa, me äänestämme siis eri, erikseen näistä. Riippumatta siitä, mitä kympissä tapahtuu, niin äänestämme 32kin. Tämä on siis muutos. Tarkistus 32 ei raukea, jos 10 hyväksytään. Onko selvää? Hyvä. Me aloitamme äänestyksen. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, anteeksi, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 me äänestä siitä, 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 Meillä on suullinen tarkistus. Jos sitä ei vastusteta, äänestämme näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy.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 hyväksytty 24 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 25 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 31 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta, vastaan anteeksi, uudestaan 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppu äänestyskone äänestyksenä. Äänestys alkaa. Which is where? Point which? I'm sorry, the vote is 41 to 1. 41 puolesta, yksi vastaan. Nyt, hyvät kollegat, viimeinen äänestys Jens Geierin lausunto vuoden 2009 vastuuvapaudesta. Niin, Lambert. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het nu alvast eh, zeggen. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, meidän mielestämme tarkistus 10 siitä täytyisi äänestää erikseen, mutta ei sitä ole tässä kompromississa, joten minä toivoisin, että siitä äänestettäisiin erikseen siis kympistä. Hyvät kollegat, haluaisin myöskin kertoa, että tarkistus 1 on vedetty pois ja tarkistus kymmenen on sellainen, että siitä äänestetään erikseen.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 Anteeksi, en nyt oikein ymmärtänyt, milloin nostatte käsiä, joten tarkistetaan koneäänestyksenä tämä kymmenen Äänestys alkaa. Äänestys päättyy 28 puolesta. Tämä on siis hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 43 puolesta, kukaan ei vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut. Me olemme saattaneet päätökseen nyt tämän. Joten hyvät kollegat, kiitoksia oikein paljon. Ja nyt me sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, viimeiseen kohtaan esityslistallamme. Kyseessä on kuulemistilaisuus liittyen tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan.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 Hyvät kollegat, voisitteko käydä nyt istumaan? No um, dear Hyvät kollegat, minä haluaisin aloittaa kuulemistilaisuuden. Voisitteko voisitteko nyt käydä paikoillenne. Me aloitamme kuulemistilaisuuden. Minun täytyy nyt tässä puhua kovempaa kuin ne kollegat, jotka täällä puhuvat puhelimessa. Tämä on hyvin vaikeaa. Dear colleagues, we niin, hyvät kollegat, me aloitamme kuulemistilaisuuden. Meillä on nyt julkinen kuulemistilaisuus liittyen tulevaisuuden kohesiopolitiikkaan. Me olemme tänne kutsuneet neljä asiantuntijaa, jotka edustavat eri sidosryhmiä. He tulevat sidosryhmien eri osa-alueista. Meillä on täällä akateemisesta, meillä on hallituksen edustaja, meillä on paikallisten ja alue, yksiköiden edustaja ja myöskin perifeeristen merialueiden neuvoston edustaja. Joten nämä ovat hyvin keskeisiä mm, Euroopan alueita ja me kuulemme nyt täällä heidän kommenttinsa ja voimme myöskin esittää heille kysymyksiä aiheista, joita me pidämme tärkeinä ja jotka laajentavat meidän ymmärtämystämme siitä, mitä nyt tapahtuu ja miten akateeminen maailma tarkastelee komission ehdotuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Meillä on myöskin täällä komission eh, edustaja täällä paikalla, herra Nikolas Martin. Ja nyt pitemmittä puheitta minä pyytäisin ensimmäistä puhujaa, joka on professori Jacek Slahta. Hän, on Varsovan eh, kauppakorkeakoulusta. hänellä on hyvin monien vuosien kokemus eh, Puolan hallituksesta ja mm, aluepolitiikasta – ja olisi, pyytäisimme myöskin, että nämä esitykset kestäisivät äh, korkeintaan kymmenen minuuttia, jotta myöskin kysymyksille, vastauksille ja kommenteille sitten riittää aikaa. Joten antaisin puheenvuoron nyt tässä ensimmäiseksi professori Jacek Slahtalle. Hän käynnistää tämän keskustelun. Thank you very much. Uh... Kiitoksia oikein paljon, professori. Kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron sitten herra Jussi Ylilahdelle. Hän on alue poliittisen suunnitelman johtaja. Hän on työministeriöstä Suomesta. Olkaa hyvä. Pääjohtaja, saatte puheenvuoron. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. kutsusta saapua tänne paikalle, jotta voin kertoa teille meidän näkemyksestämme liittyen ehdollisuuteen. Kuten tiedätte, Suomessa me aina puollamme käytännön lähestymistapaa, emme niinkään teoreettista lähestymistapaa. Ja tässä mielessä minä yritän tarkastella, tarkastella tätä hyvin monimutkaista ehdollisuuteen liittyvää asiaa. Koitan tarkastella sitä käytännön näkökulmasta. Me tuemme ehdollisuutta. Meidän hallituksemme päätti jo kaksi vuotta sitten poliittisesta linjauksestamme tässä asiassa. Ja tämä kirjoitettiin myöskin parlamentin mietintönsä, että Koheesiorahoituksen pitäisi olla ehdollista liittyen rakenneuudistuksiin, jotka ovat sopivia. Tämä oli nyt se perusperiaate, joka koskettaa koko kohesiopolitiikkaa, jonka tavoitteena on saada liikkeelle kaikkien alueiden ja jäsenvaltioiden taloudellinen potentiaali, jotta voidaan parantaa yhteistä kilpailukykyä Euroopassa suhteessa globaalisoituvaan maailmaan ja kun ajatellaan kilpa- kilpailutilannetta ja yh- yhteistyötä. Tämä tarkoittaa sitä kaikkia toimenpiteitä, sääntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa kohesiopolitiikan tehokkuus. Tämä on siis ex ante ja ex post toimenpiteitä. Minä haluaisin painottaa sitä, että meillä on jo hyvin paljon käytännön ehdollisuutta koheesiopolitiikassamme, joten ehdollisuuskeskustelu ei ole mitenkään uusi asia. Ainoastaan tilanne on uusi, kun valmistelemme seuraavaa vuotta. Joten me puhumme sovellettavista toimenpiteistä ja menetelmistä, jotta voidaan parantaa ehdollisuutta ruohonjuuritasolla – Eli samalla tavoin, kuten professori Slatla totesi, että on olemassa tiettyä vaaraa siitä, että monimutkaistetaan asioita ja että myöskin saadaan uusi hallinnon, hallinnollinen taso tähän ilman, että sillä on mitään konkreettista lisäarvoa. Meidän tulisi valtavirtaistaa ja yksinkertaistaa, ei monimutkaistaa. Tässä meillä ovat kaikkein tärkeimmät ehdollisuuteen liittyvät asiat koheesiopolitiikassa Lissabonin strategia liittyen kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Me, me voimme nähdä tässä, että nämä, näitä tasoja on useita ja horisontaalinen koordinaatio ja sen vaatimukset ovat hyvin raskaat. Systeemi sellaisenaan on liian monimutkainen, eikä meidän tulisi jatkaa saman rakenteen kanssa. Kuitenkin Lissabonin strategia on ollut hyvä lähtökohta sillä, että koheesiopolitiikka saadaan yhdistettyä yleiseen Euroopan unionin politiikkaan, jotta voidaan parantaa kehitystä, talouden kehittymistä ja työllisyyttä. Meillä on myöskin muita ehdollisuuksia – N plus 2 ja 3, jota modifioitiin viime vuonna. Sitten meillä on hyvin vahvaa ehdollisuutta liittyen rahoitushallinnointiin ja myöskin muita, sanottaisinko, käytäntöön liittyviä ehdollisuuksia. Kun ajatellaan seuraavaa kautta, me olemme jo sopineet Eurooppa 2020-strategiasta, joka tulee olemaan johtava ehdollisuus seuraavalle kaudelle. Meillä on komission ehdotus koheesioraportissa liittyen temaattiseen keskittymiseen ja ehdotus myöskin ajatellen joustavuutta jäsenvaltioiden ja alueiden kohdalla. Ja tarkoituksena on myöskin puhua investoinnista ja kehityssopimuksista komission ja jäsenvaltioiden välillä. No, Eurooppa 2020 strategia tässä, jonka tunnette erittäin hyvin. Järkevä, suhteellinen, joustava kasvu, lippulaiva, aloitteet. Me Suomessa olemme sitä mieltä, että tämä strategia sopii erittäin hyvin Suomen olosuhteisiin ja ehtoihin – me olemme hyvin haastavassa tilanteessa tämän talouden laskusuhdanteen myötä. Meidän BKTmme laski kahdeksalla prosentilla vuoden sisällä, mutta minä uskon myöskin, että tämä suunnitelma sopii myöskin muille maille, joten tämä on hyvä lähtökohta, hyvä aloituskohta. Meillä on ollut ehdotuksia, suunnitelmia komission puolelta siitä, miten meidän tulisi vahvistaa ehdollisuutta eri tavoin. Komission ehdotukset on esitetty tässä. On kolme kategoriaa. Ensin makrotaloudellinen ehdollisuus. Minä jätän tämän ECOFIN neuvostolle ja komission talousasioista vastaavalle komissaarille Olli Rehnille. Hän siis vastaa, tai he vastaavat tästä puolesta. Sitten meillä on ehdotuksia, jotka liittyvät ex ante ehdollisuuteen. Voisi olla sääntelyn strateginen, infrastruktuaalinen tai institutionaalinen lähestymistapa. Ja tässä luokassa me näemme muun muassa vaaran siitä, että näistä ex ante ja ex post-arvioinneista tulee hyvin monimutkaisia, mikäli ehdollisuudet ovat olleet käytössä. Ja me olemme hyvin epäileväisiä, kun ajatellaan tämän suuntaisista ehdollisuuksista. Meidän tulisi painottaa enemmän institutionaalisia ja hallinnollisia kapasiteetteja, joita alueella on. Sitten meillä on suorituskykyyn liittyvä ehdollisuus. Professori Slahta oli myöskin hyvin epäröivä puhuessaan tästä, mutta me emme nyt täysin vastusta sitä, jos voitaisiin tarjota yksinkertaisia indikaattoreita, miksi ei. Ja sitten meillä on rakennemuutoksiin liittyvää ehdollisuutta, joka liittyy uuteen talouden hallintatapaan. Ja sitten myöskin pakollisia, pakollista ehdollisuutta kansallisissa uudistusohjelmissa ja myöskin näissä valvontaohjelmissa. No palaan nyt näihin käytännön, tähän käytännön ehdollisuuteen. Kun ajatellaan kohesiopolitiikan yleistä rakennetta, mikä itsessään tuottaa korkean tason tuloksia, hyvää tehokkuutta. Ja me näemme tässä tiettyjä kohtia, jotka ovat ongelmallisia – jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan tulevaa kohesiopolitiikkaa. Aivan aluksi tietysti EU 2020-strategia. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että sen tulee olla johtava järjestelmä tässä. Sitten meidän pitäisi aina muistaa tasapaino yksinkertaistamisen ja monimutkaisuuden välillä. Me emme tarvitse lisääntyneitä monimutkaisia rakenteita, vaan yksinkertaistamista jatkossakin, kun ajatellaan kohesiopoliittisia rakenteita. Sitten haluaisimme palata takaisin monirahoitukselliseen lähestymistapaan, monofund-periaate ja siihen liittyvät kokemukset eivät ole hyviä. Meidän tulisi palata tähän multifund-lähestymistapaan jäsenvaltioissa tätä sovelletaan hyvin eri tavoin. No sitten keskittäminen tai hajauttaminen. Kun ajatellaan kohesiopolitiikan keskittämistä, me olemme sitä mieltä, että pitäisi mennä muihin suuntiin kuin siihen, että annettaisiin enemmän komission suuntaan, vaan että sovellettaisiin paikkasidonnaista kehityspolitiikkaa, joka on aluepolitiikan uusi paradigma. Esimerkiksi herra Parka kuuluisessa mietinnössään puhui juuri tästä. Tämän lisäksi me tarvitsemme tietysti myöskin parannettua arviointia. Se on parantunut. Ja sitten viimeinen kohta jonka haluaisin mainita tässä ja jota haluaisin painottaa, on aidon yhteisrahoituksen käyttö. Tämä johtaa automaattisesti parempaan tehokkuuteen, jos me jokaisella tasolla otamme vastuuta rahoituksesta ja tästä syystä Suomi ehdottaakin, että maksimiosuus EUn osuudesta olisi 75 prosenttia. No sitten yhteenvedonomaisesti me tuemme kaikkia ajatuksia, joiden tarkoituksena on parantaa tehokkuutta kohesiopolitiikassa ja tässä me painotimme uuden kohesiopolitiikan yleistä arkkitehtuuria. Sen tulisi itsessään tukea tehokkaasti toimia ruohonjuuritasolla. Sitten institutionaalinen kapasiteetti on yksi avainkysymyksistä ja nämä uudet eri ajatukset liittyen ehdollisuuteen, ne tulisi määritellä hyvin ja jos mahdollista myöskin testata käytännössä ennen kuin hyväksymme uusia määräyksiä ja uusia ehdollisuuksia siis näihin määräyksiin metodologinen kysymys on tässä meidän mielestämme avainkysymys. Meidän tulisi ehdollistaa tätä enemmän, mutta mitkä ovat ne menetelmät, kun ajatellaan sitten soveltamista ruohonjuuritasolla. No sitten myönteiset kannustimet, ja niin kuin mainitsimme, että me puollan niitä, ne voivat olla kontraproduktiivisia – jos me haluamme jonkin näistä useista sadoista ohjelmista ja sitten jotkin voisivat olla mitä laatua tahansa, niin mielestäni tämä ei ole hyvä asia. Ajattelutapa ei ole mitenkään älykäs tässä suhteessa. No sitten vielä lopuksi me tarvitsemme keskusteluja ja valmisteluja, me tarvitsemme yhteistyötä komission, jäsenvaltion ja Euroopan parlamentin välillä. Ja olen ollut erittäin iloinen siitä, että tämä valiokunta on ottanut hyvin aktiivisen roolin valmistautuessaan seuraavaan ohjelmointikauteen. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon, herra Ylilahti. Seuraavaksi sitten kolmas aihe. Kyse on sopimusten kehittäminen ja niiden investointi, uusi ehdoll, uudet ehdollisuustoimenpiteet monitasoisessa hallinnossa. Ja seuraava puhuja on tohtori Angelika Pötmögele, joka on täällä paikalla ja nyt annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä kiitoksia oikein paljon ensinnäkin tästä kutsusta ja mahdollisuudesta täällä puhua Euroopan alueiden neuvoston mielipiteestä näistä aiheista. Minä haluan lyhyesti sanoa, että meidän järjestömme on kansallisten järjestöjen kattojärjestö, jotka edustavat näitä paikallisia elimiä. No sitten kun puhutaan näistä kolmesta aihepiiristä, niin haluaisin sanoa niihin seuraavaa. Ensinnäkin kun ajatellaan eh, kehitys- ja investointikumppanuussopimuksia, niin me periaatteessa puolamme näitä sopimuksia, mutta teitä ei varmastikaan ihmetytä se, että me puolamme sitä, että näitä sopimuksia ei solmita ainoastaan EUn tason ja jäsenvaltioiden välillä, vaan että tämä, tässä olisi kyse eritoten siitä, että alueet ja kunnat otetaan mukaan. Tämä on hyvin tunnettu ilmiö, että kyseessä olevat tasot tuntevat olevansa enemmän vastuussa, tekevät enemmän työtä, jos ne voivat olla mukana päätöksenteon kehittämisessä ja jos ne eivät ainoastaan ole vastuussa täytäntöönpanosta sopimusten kohdalla, sellaisten sopimusten kohdalla, jotka kolmannet osapuolet ovat tehneet. No, paikallinen kehitys on aivan Tämä todellakin prioriteettiaihe, joka edellyttää myöskin paikallistason mukaan ottoa. Me haluamme erityisesti viitata siihen, että on osoittanut menestyksekkäästi se, että jos tällainen integroitu lähestymistapa otetaan huomioon, ja tämä koskettaa erityisesti eri horisontaalisten ja vertikaalisten toimijoiden oton myöskin sektoreiden välinen lähestymistapa on tässä hyvä. Meille on aivan erityisen tärkeää se, että me emme keskity ainoastaan kaupunki- tai kaupunkimaaseutualueeseen ja niiden väliseen yhteistyöhön tai maaseudun kehittämiseen, vaan että kyse todellakin on siitä, niin kuin herra Varka myöskin on esittänyt, että otetaan huomioon funktionaaliset alueet riippumatta siitä, että onko kyse nyt täysin puhtaasti kaupunkialueesta tai maaseutualueesta. Meillä on tässä hiukan sellainen huoli, että tämänhetkisessä keskustelussa, kun ajatellaan rakennepolitiikan tai yhteisen maatalouspolitiikan kehitystä, otetaan huomioon ainoastaan joko vain kaupunkialue tai sitten maaseutualue yhteydessä maatalouspolitiikkaan mutta tämä ei ole kuitenkaan tyydyttävää, kun ajatellaan nyt täysin aluetason kehitystä. No sitten tämä multilevel govern, governance asia, niin haluaisin siihen todeta, että yhtäältä tästä aina, tai tämä aina otetaan esille, mutta meidän huolemme tähän liittyen on se, että sitä ei käytännössä toteuteta, vaan tämä keskittyy ainoastaan kahvipöytäkeskusteluihin. Ja mehän otamme tietysti Lissabonin sopimuksen uudistukset hyvin vakavasti ja tästä syystä meidän tulisi valita sellainen lähestymistapa, joka on meidän mielestämme ennemminkin tällainen kumppanuuspohjainen yhteinen hallintotapa kuin se, että meillä olisi tällainen monitasoinen hallintosysteemi, josta saadaan liikaa sellainen vaikutelma, että kyse on hyvin hierarkkisesta järjestelmästä. No tämä governance and partnership tulisi ottaa vakavasti kaikkien osanottajien kesken sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti ja myöskin se, että saataisiin aikaan sopimus, joka vaikuttaa niin, että kaikki osapuolet velvoittuisivat saamaan aikaiseksi jotain, että saataisiin rahoitusta ja katsottaisiin, miltä yhteistyö näyttää ja myöskin sitä, että miltä, miten tulokset on sitten tarkoitus mitata. Me uskomme, että rakennerahastojen tulevat asetukset ovat sellaisia, että niiden tulisi velvoittaa jäsenvaltiot siihen, että kumppanuuden periaate myöskin sovellettaisiin käytännössä tulevaisuudessa. Euroopan valtioiden tulisi soveltaa yhteisiä periaatteita kaikissa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin varmistaa, että tämä soveltaminen olisi johdonmukaista kaikissa jäsenvaltioissa ja jossa myöskin ottaisiin huomioon se, että alue- ja paikallistaso olisi mukana jokaisessa vaiheessa aina lähtien suunnittelusta johtain täytäntöönpanoon ja myöskin valvonnassa ja arvioinnissa ne tulisi ottaa huomioon. Meidän mielestämme tämä tulisi myöskin huomioida Eurooppa 2020 strategian tämänhetkisestä hetkisessä täytäntöönpanossa ja lippulaiva-aloitteissa, jossa meidän mielestämme ö, tiivis kumppanuus lähestymistapa olisi oiva. No sitten vielä viimeinen kohta liittyen tähän ehdollisuuteen. Minä olen hyvin iloinen siitä, että kaksi aikaisempaa puhujaa kun ajatellaan tätä makrotaloudellista ehdollisuutta, suhtautuvat siihen skeptisesti. No, tämä koskettaa myöskin meitä. Me emme puolla sitä, että sellaiset tekijät, jotka ovat alueellisten hallintoelimien soveltamisalan ulkopuolella, koska heitähän ikään kuin rankaistaan siitä, että jollakin toisella poliittisella tasolla joitakin tavoitteita ei tavoiteta syystä tai toisesta. Me kuitenkin puollamme sitä ja suhtautumme avoimesti tähän ehdollisuuskysymykseen, kun kyse on asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta koheesiopolitiikassa. Niin kuin tässä jo todettiin, jos me voimme päästä yhteisymmärrykseen siitä, että sopimuspuitteiston kautta voisimme määritellä kaikkien asianosasten kanssa tavoitteet, niin sitten me kyllä ymmärrämme ja olemme yhtä mieltä siitä, jos ehdollisuus suunnataan näihin, talouksi, näihin tavoitteisiin. Ja tietysti sitten seuraukset on myöskin kannettava, jos esimerkiksi tapahtuu jotakin rikkomuksia tätä vastaan. No sitten aivan viimeisenä asiana tässä yhteydessä haluaisin lyhyesti puhua vielä siitä, että totta kai Eurooppa 2020 strategian tavoitteet ovat sellaisia, että me tuemme niitä täysin ja myöskin näitä lippulaivahankkeita. Me olemme kuitenkin hiukan huolissamme siitä suuntauksesta, että eurooppalainen kohesiopolitiikka on, toimii ikään kuin liikaa näiden tavoitteiden ja näiden tavoitteiden jalkoihin. Mielestämme kohesiopolitiikalla on myöskin erityinen tavoite, joka on sopimuksessa mukana, eikä tätäkään tulisi unohtaa, vaikka tietysti Eurooppa 2020 strategia tietysti on äärimmäisen tärkeä. Kiitoksia. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein paljon hyvin mielenkiintoisesta esityksestä. Ja nyt palaamme tai siirrymme seuraavaan puhujaan. Kyse on Eleni Marianusta. Hän on periferisten merialueiden neuvoston edustaja, pääsihteeri. Olkaa hyvä. Thank you for pronouncing my... Kiitoksia oikein paljon rouva Eleni Mariano tästä mielenkiintoisesta hyvin nopeasta esityksestä. Nyt minä päättäisin tämän julkisen kuulemistilaisuuden ensimmäisen osan antamalla puheenvuoron herra Nikolas Martinille, joka on varapääjohtaja kohesiopolitiikon kehitysyksikössä. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitokset ensinnäkin Regi-valiokunnalle siitä, että se on järjestänyt tämän julkisen kuulemistilaisuuden tänään. Viimeisten kuukausien aikana me olemme omalta puoleltamme pyrkineet saamaan mahdollisimman laajaa palautetta tulevan politiikan ehdotuksista liittyen myöskin tähän viitisen kohesioraporttiin. On hyvin mielenkiintoista osallistua tämänpäiväiseen tapahtumaan ja kuulla asiantuntijoiden mielipiteet hyvin keskeisistä aihepiireistä. No se mitä nyt tässä olen kuullut näitä esityksiä on se, että tehokkuus on tässä tärkeä asia. Kaikki, jotka ovat puhuneet tänään, ovat ottaneet tehokkuuden esille ja tämä on asia, joka on meidän kaikkien mielestämme tavoite. Miten koheesiopolitiikasta tulisi tehokkaampaa, kun ajatellaan kaikkia sen osatekijöitä, eli sitä, mihin me käytämme rahat, miten me käytämme rahat, ja miten me saamme hyvää tietoa tuloksista siitä, miten varat on käytetty. No se, mitä nyt haluaisin tässä tehdä, en nyt halua puhua kovinkaan pitkään, koska tiedän, että tärkeintä tässä on, että voidaan esittää kysymyksiä näille puhujille, joten käytän ainoastaan muutaman minuutin kommentoidakseni muutamaa aihepiiriä ja ottaakseni esille muutaman asian niihin liittyen. Ja no, tämä strateginen tekijä ja ehdollisuus ja kumppanuus monenlaisissa hallinnoissa. Jos nyt puhutaan näistä strategisista kysymyksistä ensin, kuten tässä viidennen kohesion raportin johtopäätöksessä todettiin, on se, että miten voidaan vahvistaa strategista aspektia. Kun puhumme strategisesta aspektista, tässä voidaan puhua yhteistä strategista puitteista, kumppanuussopimuksesta ja ohjelmasta, eli kyseessä on paketti. Ajatuksena tässä on se, että ensinnäkin voidaan varmistaa se, että keskitymme eu prioriteetteihin, kun ajattelemme näitä investointeja, joita tehdään kohesiopolitiikan alla, ja EU prioriteetit ovat EU 2020 prioriteetteja, mutta me voimme varmistaa tämän se, että otamme ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin prosessin mukaan. Tämä on haaste ja tämä on se, minkä me haluamme myöskin ottaa mukaan strategiseen puitteisiin ajatuksena tässä on se, että tämän komission asiakirja, joka antaa osvittaa siitä, miten koheesiopolitiikka voi eri investointityyppien kautta osallistumaan EU 2020 tavoitteisiin, eikä ainoastaan se, että miten tämä tehdään koheesiopolitiikan varojen avulla, vaan miten se voidaan tehdä integroidulla tavalla kaikkien rahoituslähteiden kanssa, joten tarkoituksena on saada integroidumpi lähestymistapa sillä, että käytetään EUn varoja kaikista eri lähteistä ja että myöskin kansalliset varat otetaan mukaan. Kyse on hyvin korkean tason asiakirjasta, siitä, miten katsotaan tätä hyvin laajasta näkökulmasta, mutta se on myöskin konkreettinen asiakirja. Tämä on tällainen ohjenuora. Ja sitten kumppanuussopimus on asiakirja, joka tulee jäsenvaltioista. Siinä otetaan huomioon yhteisen strategisen puitteiston ohjenuora. No, no, tämä kumppanuussopimus on ikään kuin kansallinen lähestymistapa siitä, että miten sen tarkoituksena on käyttää kohesiopolitiikka rahoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tärkeää tässä on se, että se, tässä, se tarjoaa integroidun lähestymistapan, koska se keskittyy kolmeen eri rahastoon, jotka ovat kohesiopolitiikan alla. Kohesiorahasto, sosiaalirahasto ja aluekehitysrahasto. Mutta sen täytyy myöskin ottaa huomioon muut rahastot, ja varsinkin maaseudun kehittäminen. Eli meidän täytyy nyt sitten katsoa tarkasti, miten tämä toteutetaan. Mutta ajatus on se, että kumppanuussopimus olisi pohja jäsenvaltioille, jotta se voi kansallisella tasolla koordinoida eri varojen käyttöä identifioituihin tavoitteisiin. Ja tämä on myöskin tärkeää, kun ajatellaan kumppanuutta, mutta palaan siihen myöhemmin. Mutta tämän lisäksi kumppanuussopimus on se paikka, missä tiettyjä sitoumuksia tehdään – kun ajatellaan sitten lopputulosta, ja joka vaikuttaa myöskin tähän EU 2020 tavoitekenttään ja myöskin näihin ehdollisuuksiin, joista tulen siis puhumaan myöhemmin. No sitten ehdollisuudesta jotakin. Tämä on yksi näistä avainelementeistä, kun ajatellaan – tehokkuustekijää. Ja myöskin pidän sitä tavasta, miten se esitettiin, kun ajatellaan käytännön ehdollisuutta, jotta voidaan parantaa koheesiopolitiikan lopputuloksia. Meidän tarkoituksenamme on äh, ajatella tätä käytännön kautta siten, että investoinnit, joita on tehty, myöskin vaikuttavat sitten lopputuloksiin ja niihin tarkoituksiin, joita on tässä haettu. Tässä viitattiin tähän ehdollisuustyöryhmään, joka on tavannut viimeisten kuukausien aikana. Niin tarkoituksena on tutkia tätä hiukan enemmän ja sitä tapaa, että miten ehdollisuutta voidaan kehittää. Tämä ei ole ollut ainoastaan vuoropuhelua komission ja jäsenvaltioiden asiantuntijoiden välillä, vaan se on, siihen on myöskin alueiden komitea, Euroopan parlamentti ja talous- ja sosiaalikomitea ottanut osaa. Ilmeisesti myöskin tilintarkastustuomioistuin on ollut tarkkailijana läsnä, joten tässä on tarjottu mahdollisuus hyvin laaja-alaiseen keskusteluun ja tutkintaan tästä asiasta. Ja tämä saatetaan seuraavien viikkojen aikana päätökseen. Joten tärkein asia keskusteluissa siellä on nyt se, että yritetään saada selkoa käytännön ehdollisuudesta, eli siitä, miten menestyksekkäitä nämä sijoitukset ovat. Millaisia ennakkoedellytyksiä tarvitaan eri investointeja varten, ja me olemme pyrkineet hiukan osoittamaan konkreettisten esimerkkien kautta tätä. Äh, tässä on ollut tiettyä sääntelyä, sitä, että eurooppalaiset direktiivit täytäntöön pannaan täysimääräisesti – kun ajatellaan esimerkiksi vesisektoria tai energiatehokkuutta, ja sitten jotkin liittyvät strategisiin puoliin siinä mielessä, että on ollut hyvin vahva suositus komission puolelta, että alueet kehittäisivät tällaisia älykkäitä eri, eriyttämisstrategioita esimerkiksi siinä mielessä, että mikä on hyvä innovatiivinen investointi tietyllä alueella, jotta voidaan käyttää olemassa oleva potentiaali hyväksi joten nämä ovat hyvin laaja-alaisia ja keskittyvät erityisesti sen varmistamiseen, että tietyt ennakkoehdot täyttyvät, jotta myöskin nämä investoinnit sitten ovat menestyksekkäitä. No ajatuksena ei nyt ole se, että ne olisivat este tai että ne jotenkin olisivat erossa toista, vaan ne ovat todellakin linkittyneenä investointeihin – No me kyllä olemme kuulleet nämä huolenaiheet, tätä, että ehdollisuus tai ehdollisuudet, jotka liittyvät kansallisiin kompetensseihin ja jos niitä ei täytetä, voisivat myöskin vaikuttaa sitten alueellisella tasolla. No tämä on asia, joka on kyllä hyvin herkkä, arkaluontoinen, yksi, jonka olemme identifioineet äh, työryhmän keskustelujen kautta. Ja totta kai se täytyy ottaa huomioon myöskin, kun ajatellaan pohdintoja ennen kuin äh, asetuksia sitten luonnostellaan, mutta huoli on se, että tätä tulisi tutkia, kun ajatellaan tiettyä ehdollisuutta, eli on sellaisia asioita, jotka ovat luonteeltaan horisontaalisia, jotka liittyvät esimerkiksi hallintokapasiteettiin tai erityisiin heikkouksiin, joita on identifioitu menneisyydessä, jotka saattavat koskettaa kaikkia alueita jäsenvaltion sisällä. ja vaikka olisi tällainen kansallinen aspekti, niin siihen liittyy myöskin alueellinen tekijä. Joten tämä on hyvin arka äh, aihe ja on hyödyllistä tänään myöskin ottaa huomioon nämä asiat, jotka on otettu esille. Ja me tulemme sitten myöskin katsomaan, että miten tämä täytäntö pannaan käytännössä. No sitten lopuksi haluaisin puhua kumppanuudesta ja hallinnosta. No yksi vahvuuksistamme on tämä monenvälinen hallinnointi ja se, että se käsittää osallistujia kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Ja me olemme aina esittäneet tämän keskeisenä tekijänä, että voidaan saavuttaa kohesiopolitiikan tavoitteet. No, tämä kumppanuussopimus tulee olemaan asiakirja, joka, jonka jäsenvaltio esittää, mutta jonka me haluamme kehitetyn ei mitenkään umpiossa kansallisella tasolla, vaan myöskin paikallisen ja aluetason ihmisten tulisi olla tässä mukana. Se sisältää varojen allokoinnin per ohjelma ja siinä asetetaan myöskin se tapa, miten eri ohjelmat voivat vaikuttaa näihin temaattisiin tavoitteisiin jotka sitten vaikuttavat myöskin Euroopan 2020 tavoitteisiin. Jotta näin voidaan tehdä, niin kansallisella tasolla tulee myöskin ottaa kumppanit mukaan. Strategisessa puitteissa tulee olemaan vahvaa, vahvaa suuntausta siihen, että tässä tulisi ottaa nämä kumppanit joka, jokaisella tasolla huomioon. Tämä on sellainen elementti, jonka me olemme huomioineet eri keskusteluissa, joita me olemme käyneet sidosryhmien kanssa. Haluaisimme löytää sellaisia tapoja, joiden avulla voidaan vahvistaa kumppanuutta kansallisella tasolla. Kun ajatellaan asetuksia aikakaudelle 2013 jälkeen. No puheenjohtaja, minä nyt päätän tähän, jotta täällä voidaan käydä tästä aiheesta keskustelua ja ehkä sitten myöhemmin me voimme palata vielä muihin kysymyksiin, joita tässä esitetään. Kiitoksia oikein paljon, herra Martin, mielenkiintoisesta alustuksestanne. Ja nyt haluaisin sitten avata keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoro menee sinne. Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin tahtoisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat puheenvuoron tänään käyttäneet ajatuksiaan esittäessään. Kuten jo olen aikaisemmissa yhteyksissä ehtinyt todeta, niin olen sitä mieltä, että kohesiorahaston mukaan ottaminen 2020 strategiaan vaikuttaisi ratkaisevan ongelmia alueiden eri kehitystasoissa Euroopassa. No, näin on toivottu, mutta käykö näin sitten mielestäni tässä saattaa nyt käydä juuri päinvastoin, koska meillähän on jo Lissabonin kokemukset takanamme. 2020 siinä on nuo kaikki tavoitteet, jotka me tiedämme itse kukin jo erittäin hyvin, mutta siinä ei kuitenkaan ole takeita siitä, että tavoitteet johtavat alueet kehityksen korkeammalle tasolle – jonka kuitenkin pitäisi olla kohesiopolitiikan päätavoite. aha erityisesti haluan kiittää, koska jos oikein ymmärsin sen, mitä hän esityksessään sanoi, niin hän esitti oikeastaan saman kommentin kuin minäkin, eli alueiden tasolla 2020 on tietysti oma kysymyksensä, mutta tähän liittyy toinenkin kysymys, eli miten me vaiomme sitten korvata ne erot, joita näiden kaikkien alueiden välillä on. Ja minusta eritoten tuntuisi siltä, hyvä puheenjohtaja, että ne, jotka haluavat päästä 2020 tavoitteisiin, ovat juuri ne valtiot, jotka ovat jo nyt kehittyneitä, eikä, eivätkä muut alueet, ne alueet varsinkaan, joilla on paljonkin eroja Joten minä esittäisin seuraavat kysymykset. Onko olemassa tutkimusta ja tilastotietoja, jotka osoittavat sen, että 2020 tavoitteissa epätasa-arvoisuudet alueiden välillä johtavat meidät tietylle tasolle X. Tämä on hyvin merkittävä arviointikriteeri mietitään, kun mietitään, onko ohjelma ollut menestynyt vai ei, ja onko varoja käytetty oikein vai ei. Ja sitten vielä toinen kysymys. Ovatko osallistujat sitä mieltä, että on mahdollista korvata ja kompensoida näitä eroja? Ja minä toistan, eli minä en ole sitä mieltä, että se, mitä komission jäsen on sanonut, olisi totta 2020 strategian automaattisesta johdosta alueiden välisen erojen katoamiseen. Kiitokset. Kiitoksia, herra Piiper. Pahoittelut minun olisi pitänyt antaa teille ensimmäisenä puheenvuoron esittelijän muodosta. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme täällä jotta opimme asiantuntijoilta, ennenkä siitä, että pidämme täällä toisillemme referaatteja. Joten minulla on tästä syystä vain muutama kysymys asiantuntijoille aivan lyhyesti Haluaisin aloittaa Rouva Marinaon kanssa, perifeeriset merialueet. Te totesitte, että toivoisitte osaa, tiettyä prosentuaalista osaa näille kaukaisille merialueille. Miten tämä toimii, jos kaupungitkin haluavat tätä, jos maaseutualueet haluavat? jos myöskin makroalueet, jokainen haluaa tietyn osuuden koheesiopolitiikkaan. Mitä sitten jää jäljelle? Miten joustavia me voimme? Kysymys teille. Ja sitten mitä tulee tähän 2020-aiheeseen, te totesitte, että ei liian paljon määrärahojen sitomista, vaan meidän täytyy ottaa myöskin alueet mukaan. Alueiden tarpeet tulee huomioida. Onko tämä 2020 strategia teille sitten hiukan liian korkealla tasolla? Tarvitsetteko ikään kuin niitä perusinfrastruktuureja? Onko tämä liian teoreettista vai mitä tämä tarkoittaa tämä, että alueet otetaan mukaan? Miten konkreettisesti ne on tarkoitus ottaa mukaan? Sitten Rouva Potmögelelle kysymys. Te totesitte, että makrotaloudelliset toimet ovat sellaisia, että me näemme ne skeptisenä. Melkein kaikki asiantuntijat totesivat samaa. Miten te kuitenkin voitte selittää sen yhteneväisyyden, kun ajatellaan kaikkein korkeimmin velkaantuneita maita, jotka vakauskriteerejä vastaan rikkovat jatkuvasti, ja että samanaikaisesti kyseessä ovat ne maat, joissa alueet useimmiten jäävät kiinni, kun puhutaan näiden, puhutaan näiden rahastojen käytöstä. Eli siellä siis tapahtuu hyvin paljon väärinkäytöksiä juuri näissä maissa, jotka ovat kaikkein korkeimmin velkaantuneita. Eikö tässä nyt pitäisi kuitenkin tehdä jotain? Sitten kysymys herra professori Schlachtalle. Totesitte, että strategiset puitteet, agra, maataloustutkimus, me tarvitsemme yhteisstrategiset puitteet. No, minä kyllä voin puoltaa tätä jäsenvaltioiden osalta, mutta miten konkreettisesti määräykset jäsenvaltioille voivat sitten olla tämä ongelma, mikä meillä on Puolassa tai Saksassa – on se, että ajatellaan ikään kuin laatikon sisällä ministeriöissä. Talousministeriö, maatalousministeriö, kaikki tukevat eurooppalaisilla rahoilla samaa. Nyt meillä on sitten yhteiset strategiset puitteet, mutta miten me voimme ikään kuin päästä tästä laatikkomaisesta ajattelutavasta, kapeasta ajattelutavasta. Onko teillä tähän jotakin ajatusta? Ja sitten viimeinen kysymys suomalaiselle asiantuntijalle, herra Yli Lahdelle. Te puhuitte näistä eri ehdollisuuksista ja olitte niistä, tai puhuitte hyvin myönteisesti N plus 2, hallinto ja niin poispäin. Mutta mikä nyt sitten olisi sitä vastaan, että jos meillä on eurooppalaista lainsäädäntöä ja sitten jos me tunnemme sellaisia valtioita, jossa tämä eurooppalainen säädäntö, lainsäädäntö on sellaista, että sitä ei täytäntöön panna järkevästi, miksi me emme voisi sanoa, että tehkääpä ensin kotiläksynne, täytäntöön pankaa eurooppalaista lainsäädäntöä niin, että tämä toimii kotona ja että nämä äh, kaikki äh, omituisuudet, jotka liittyvät äh, varojen käyttöön, että ne saataisiin pois. Eli että tämä olisi ehtona varojen myöntämiselle myöskin eri osa-alueilla, kun esimerkiksi hintojen muodostusta, kilpailua, kilpailuoikeutta, nämäkin ovat kysymyksiä, ne täytyy täytäntöön panna sataprosenttisesti ja erittäin hyvin ennen kuin saadaan eurooppalaista rahaa. Miksi ei olisi näitä ehdollisuuksia, koska ne liittyvät täysin myöskin kohesion rahastoon? Nämä olisivat kysymykseni. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Olbricht, ja sitten äh, asiantuntijat saavat puheenvuoron. Seuraava annan tässä puheenvuoron vielä edustaja Van Niisteroille ja sitten Pavolle ja sitten asiantuntijat. Kiitoksia oikein paljon hyvin nopeasti. Tässä puhuttiin aikajanasta, niin voisimmeko hiukan määritellä tämän aluesopimuksen kantaa, koska minun mielestäni maalla on mahdollisuus käydä keskustelua ennen kuin me aloitamme suunnitella vuosia 2013-2014 ja uusia ohjelmia, jotka liittyvät tähän ajanjaksoon, joten on tarpeen, että jokainen maa ottaa oman kannan omasta roolistaan kumppanuudessa ja että kumppanit saadaan mukaan ja saadaan myöskin asiakirjassa selkoa tähän tilanteeseen. Tämä on minun mielipiteeni ja sitten voidaan tehdä sopimukset ohjelmatasolla. Voimmeko hiukan tässä nyt auttaa toisiamme ja sel- selkiyttää tätä? No sitten haluan kysyä tästä multirahastoa, monirahastosta. Meillä on tavoitteet, jo, johon me haluamme integroida kumppanit alueilla ja kaupungeissa horisontaalisella tasolla, mutta eikö meidän pitäisi, kun ajatellaan valvontaa, tämähän on vaikea, eikö meillä pitäisi olla perusajatus siitä, että esimerkiksi jos on yksi rahasto, jota, jota käytetään, niin siis 70 prosenttia varoista ja sitten tilintarkastus tehdään yhden rahaston tasolla – myöhemmin. Esimerkiksi, että olisi joustavuutta, että, kolme, että 30 prosenttia voitaisiin ottaa esimerkiksi maatalousrahastosta aluerahastoon, koska muuten me, me olemme vaikeuksissa myöhemmin, kun meidän pitää sitten perustella, että olemme käyttäneet näitä eri rahastoja, joten tämähän voisi olla meille hyödyksi. Thank you very much. Kiitos παρακαλώ. Kiitoksia. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω Minä haluaisin esittää nopean kysymyksen. Minä tahtoisin tietää, mitä rouva Potmögele on mieltä alueellisen periaatteen toteuttamisesta Lissabonin sopimuksen jälkeen. Miten nyt teidän mielestänne tule, miltä tulevaisuus teidän mielestänne näyttää? Mitä me aiomme tehdä ja mitä meidän pitäisi tehdä ja mitkä tulokset on odotettavissa? Kiitokset. Uh, Kuka asiantuntijoista haluaisi käyttää ensimmäisenä puheenvuoron? Yes, please. Thank you, Chair. So I'll try to... I'll try to...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 oikein paljon. Olkaa hyvä. Very happy Kiitoksia. Olen erittäin iloinen siitä, että minullekin jäi vielä jotakin sanottavaa. Haluaisin ottaa tässä muutaman asian esille. No tämä multirahasto lähestymistapa Puolassa. Meillä on 16 alueellista ohjelmaa. Meillä on myöskin Euroopan sosiaalirahaston interventiota. Tämä on keskeinen ohjelma, mutta kuusi prioriteettia on alueellistettu. Ja tämä on toinen elementti. Ja kolmas on se, että meillä on myöskin eurooppalaista rahoitusta maaseudun kehittämiseen. Siinä on 16 operationaalista osaa, mutta toinen järjestelmä kuitenkin koordinoi tätä, joten kaiken kaikkiaan tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä. Ja jos puhuu kenenkään hallinnon edustajan kanssa Puolassa, niin olisi hämmästynyt siitä, että miten kriittisesti tätä käytetään integroidummalla, järkevämmällä tavalla. On myöskin tärkeää, että softa ja laitteet ovat kauempana toisistaan ja eri operationaalisissa ohjelmissa. No sitten toinen asia, mikä otettiin, Jan Olbricht otti tämän esille, tämä on tärkeä, jos me tarkastelemme kohesiopolitiikan kehittymistä vuodesta 1988 Delosin uudistuksen jälkeen, miksi tämä oli niin älykäs tämä politiikka? Kun ajatellaan seuraavaa sitä seuraavaa ohjelmointikautta, oli mahdollista ottaa mukaan uusia haasteita, joita Eurooppa kohtasi. Nyt me olemme oppineet että on olemassa sellaisia odotuksia, että tämä politiikka voi esimerkiksi makrotalouden haasteet hoitaa eri kriisit ja niin poispäin. Meillä voi olla kahden, kolmen prosentin vaikutusta tässä, joten meidän tulisi taistella kriisiä vastaan ja myöskin käsitellä makrotalouden vakautta, mutta meidän roolimme on hyvin rajallinen yritän nyt, että en puhuisi tästä EU 2020, mutta on helpompi saavuttaa tavoitteita EU 2020 suhteen keski, keskitetyllä tasolla, jos me haluamme tavoitteita. Ja me olemme vastuussa tietyssä määrin, kun ajatellaan alueellista ulottuvuutta tässä. No sitten kolmas asia, kakku. Tämä oli hyvin hieno kakku Puolalle, niin kuin tässä otettiin esille. Oli tärkeää laajentaa tätä ensimmäisellä ohjelmointikaudella eri ministeriöihin ja kaikkiin muihin mahdollisiin äh, suuntiin. No miksi? Äh, on asia kehityspolitiikka ja tärkeimmät toimijat Puolassa ovat oppineet, että miten voidaan käyttää kehityspolitiikkaa aina ohjelmoinnista lähtien, sitten valvonta, arviointi, projektien valinta ja niin edelleen. Mutta tämä on siis vaihe yksi. Mitä me teemme sitten kakkosvaiheessa ja Puolassa tämä kakkosvaihe on 2013 jälkeisenä aikana? Meidän täytyy keskittyä temaattisesti, eikä tätä tulisi Euroopan komission tehdä, vaan tilassa, jonka komissio on luonut ja Puolan hallituksen tulisi olla vastuussa, kun ajatellaan temaattisten prioriteettien valintaa. Ja sitten viimeinen kommentti on se, että monet ihmiset Euroopassa eivät havainneet, että aikaisemmin tämä oli peli kahden rakenteen välillä. Jäsenvaltiot ja Euroopan komissio ja nyt sitten kyseessä onkin tällainen triangeli, koska tässä on myöskin Euroopan parlamentti kolmantena elementtinä mukana. Minun vaikutelmani on se, että Euroopan parlamentti on myöskin vastuussa, kun ajatellaan alueisen ulottuvuuden käsitettä. Ja tämä olisi aliarvioitu ja aliedustettu, jos tällainen kaksitahoinen rakenne tässä ainoastaan olisi vallalla. Kiitoksia, koska meillä ei ole tässä riittävästi aikaa Äh, haluaisin muistuttaa, että viiden minuutin jälkeen meillä ei ole tulkkausta, joten puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin antaa puheenvuoron rouva Alfo, äh, herra Alfonsille ja sitten rouva madame. Juste äh, à la, à la, du débat on... Niin, nyt tästä keskustelusta turhitta yksityiskohdista täytyisi miettiä juuri suuria linjoja. Lissabonin sopimus määrittelee kohesiopolitiikan tavoitteenaan ja sen sisältö on juuri alueellinen yhteenkuuluvuus 2021. Täytyy varmasti kuitenkin tätä kohesiota edelleenkin jatkaa, vaikka, vaikka tavoitteet 2020 ovatkin jo siinä vaiheessa takana, joten meidän täytyy tutkailla tätä alueellista kohesiota ja sen jälkeen miettiä, miten mahdollisimman parhaiten me voimme näitä tavoitteita harmonisoida, mutta tämä liittyy tähän selkeään poliittisten prioriteettien hierarkiaan. Ja nyt sitten sitten toiseksi tämä alue, alueellinen yhteenkuuluvuus minun käsittääkseni tärkeimpänä tavoitteena pitää sitä, että koko Euroopan alueille tarjottaisiin tasapainoa vähän niin kuin esimerkiksi rahoituskysymyksiin tehdään tätä sääntelyä, niin tarvitaan myös aluepolitiikkaan sääntelyä, jotta voidaan korjata ne kaikki epätasapainot, joita on, joita sitten esimerkiksi suuret talousalueet äh, aiheuttavat muita alueita huonontaen. Ja näin me tarvitsemme siis näiden kaikkien epätasapainokohtien korjaamista. Ja näin meidän täytyy päästä tällaiseen yhteiseen konvergenssipolitiikkaan, joka ei ole pelkästään suhdannepolitiikkaa tähän asti. Tämä on ollut hyvin paljon riippuvainen suhdanteista aina tuolla 90 luvulla ja kun Espanja ja Portugali tulivat ähm, tänne ja nyt sitten tässä on itävaltiot liittyneet mukaan. Meidän täytyy tehdä tulevaisuudessa paljon kestävämpiä ratkaisuja eikä suhdannepolitiikkaa ainoastaan ainoastaan, ja näin sitten pyrkiä toimimaan niiden välineiden kautta, joita komissio on meille esitellyt, ja myös eh, ottaa tämän konvergenssitavoitteen pitkällä tähtäimellä mukaan ja päätä, yritä, pyrkiä nyt pääsemään tästä, eh, tästä, eh, tästä mm, etenemispolitiikasta ja, ja näin meidän täytyy pyrkiä nyt ratkaisemaan ja laatimaan sellainen arkkitehtuuri tähän politiikkaan, joka palvelee myös pitkän aikavälin tavoitteita. Kiitoksia. Zoini, please. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zoini. Voisitteko puhua mahdollisimman lyhyesti? Sarò brevissima anche perché molte delle Kyllä minä hyvin lyhyesti voluto porre sono state poste dai colleghi che mi hanno preceduto, tipo il collega Van o il collega... Eh... Niin, kiitoksia. Tosiaan tämä, eh, tässä juuri kreikkalaiset kollegammekin jo ehtivät puuttua näihin asioihin. Minä olen kovasti tyytyväinen niihin vastauksiin, joita heidän kysymyksiinsä on saatu. Minä tahtoisin nyt lisätä tähän vielä yhden kysymyksen yleishuomiosta. Lähtisi liikkeelle yleisesti ottaen komission puitteistossa tähdätään taloudellisen kehityksen budjettiin ja alueellisen kehityksen budjettiin, ja näitä, näitä pitäisi linkittää toinen toisiinsa, ja tässä täytyy määritellä selkeät strategiset tavoitteet myös. Näissä strategisissa tavoitteissa meillä on ollut mahdollisuus määritellä tuo ehdollisuus ja konvergenssi eri tasoille, mutta nyt vielä kuitenkin on syytä olla unohtamatta miten paljon epäilyjä eri jäsenvaltiot ja eri alan toimijat ovat esittäneet. Ja pyytäisinkin siitä syystä komissiota miettimään asiaa hyvin perinpohjaisesti. Nyt sitten kysymys Marianulle. Te esititte epäilyksien siitä, miten tämä ehdollisuus voi toimia. ja miten se voidaan sitten tämä tasapaino löytää porkkanan ja kepin välillä. Pikemminkin tässä puheenvuorossanne en pystynyt hahmottamaan siitä, minkäänlaisia varsinaisia ehdotuksia. Voiko ehdollisuus siis tulla toteutetuksi tehokkaammin niin kuin me toivomme eh, monien myönteisten kannustimien kautta, koska minun mielestäni tämä on juuri se reitti, jota meidän täytyy seurata pikemminkin kuin rangaistusreittiä. Minä olen varma siitä ja olen siis eh, sen kannalla, että rangaistukset saattavat meitä viemä tuohon byrokraattisen raskauden jo, jo, se joukkoon. Eh, madame Ernst and then... Kiitoksia, Rova Ernst ja sitten asiantuntijat. Aivan lyhyesti. Minä kyllä jaan ne huolenaiheet, jotka liittyvät EU 2020-strategiaan. Minä haluaisin muistuttaa siitä, että kohesiopolitiikka politiikka on hyvin itsenäinen. Siinä pyritään samanaikaiseksi tällaista yhteisyyttä ja poistaa eroja. Ja kysynkin, että mitä EU 2020 nyt tuo tähän ja riittääkö se? Sitten haluaisin esittää kysymyksen herra Ylilahdelle, joka totesi, että no EU 2020 meidän täytyy katsoa. Me tarvitsemme joustavaa temaattisen keskittymisen soveltamista. Haluaisinkin kuulla häneltä, miten tämä on tarkoitus täytäntöön panna – mitä tämä tarkoittaisi hänen mielestään tällainen temaattinen keskittyminen, että se saadaan joustavaksi. Ja sitten toinen kysymys herra Slahtalle, joka totesi, että kun ajatellaan menojen arviointia, me olemme melko hyviä siinä, eli menot, ne, niitä voidaan kyllä hyvin mitata, mutta meillä on var, varaumia tähän liittyen. Ja meidän täytyy myöskin mitata tuloksia ja vaikutuksia. Tämä on hiukan eri asia. Ehkä voisitte minulle hiukan selkeämmin tässä kertoa, miten tämä on tarkoitus toteuttaa, koska sehän edellyttää myöskin tiettyjä välineitä, joita ehkä tarvitsee myöskin parantaa tässä. Kiitoksia. Kiitoksia minuutti jokaiselle asiantuntijalle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 Minäkin haluaisin tässä eh, lyhyesti vastata esittelijä Piiperin kysymykseen, mitä tulee valtioiden makrotaloudelliseen velkaantumiseen ja sitten eh, rakennerahastojen täytäntöönpanon puutteisiin minähän kerroin myöskin, että mehän emme vastusta ehdollisuutta, mutta eh, tässä pitäisi olla konkreettinen viittaus rakennerahastovarojen eh, käyttöön. Ja jos tässä havaitaan, että varoja ei ole käytetty niin kuin niitä on tarkoitus käyttää, niin täytyy katsoa, että mistä tässä kenkä puristaa. Ja varsinkin ehkä myöskin teknistä apua tulisi tässä hakea, jotta varojen järkevää käyttöä voitaisiin mahdollistaa tai että voitaisiin tehokkaasti tätä, tämä täytäntöön panna, jos tämä ei sitten onnistu, niin me kyllä tässä puollamme myöskin seuraamuksia, rangaistuksia ja ehdollisuutta. No aivan yleisesti haluaisin vielä viitata siihen, että kun nyt puhutaan tässä osallistumisesta, siis alueellisten ja paikallisten tahojen mukaanotosta, niin minä jotenkin sain sellaisen vaikutelman, että hiukan pelätään sitä, että otettaisiin kaikki osalliset ja asianosaiset mukaan tähän. Minulla on edelleenkin hiukan sellainen vaikutelma, että mehän tiedämme kansallisella eurooppalaisella tasolla paremmin, mikä on hyväksi teille. Uskokaa meitä. Me vastustelemme sitä, että me edes, edes pyri yrittämään tai halua yrittää yhteisesti – eurooppalaisella, kansallisella ja paikallisella tasolla, siis yhteisesti ainakin yrittää, että mitä tapahtuisi, jos me nyt yritämme tässä toimia yhteisesti. Ja pitäisi antaa mahdollisuus tällaiselle. No me järjestönä, meillähän on olemassa ehdotus, mikä liittyy tähän näihin kehityssopimuksiin. Komissioltahan tuli tämän suuntainen ehdotus ja me uskomme, että tämä kumppanuusperiaate väline jo antaa meille mahdollisuuden, jos me käytämme sitä siinä mittakaavassa, kun sitä voisi käyttää. Ja olette täysin oikeassa, kun toteatte, että meillähän on tässä rakennerahastovaihe, jota me voimme käyttää. Me, meidän ei tarvitse tässä mitään uutta ottaa esille. Meidän tulisi vain keskittyä siihen, että ne välineet, jotka on jo olemassa, tulisivat käyttöön sillä tavoin, että tavoite saavutetaan. Joten myöskin mitä tulee Eurooppa 2020 strategiaan, niin meidän tulisi mieluummin tänään kuin huomenna katsoa konkreettisesti, että mitä teemme. Ja meidän täytyy yrittää. Me emme ole koskaan edes yrittäneet. Kiitokset paljon kaikille puhujille. Kiitokset teidän tulkinnoistanne ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Ikävä kyllä, minun täytyy todeta, että meillä ei enää ole tulkkausta tästä eteenpäin että tulkka, äh, tulkosta ei ole, että komissio jos haluatte käyttää puheenvuoron, niin englanniksi kaikki. Olkaa hyvä. Chairman, uh, for allowing me just a, uh, a final word. I would like to come back on some of the questions. Um, firstly, Uh, a number of points have been raised in relation to the relationship between Euro 2020 and cohesion policy. Of, of course, there's no